useita. Eli valtakirjat on tällä hyväksytty. Sitten sitoutumattomilta on tullut pyyntöjä nimityksiin valiokuntiin ja valtuuskuntiin, ja tämä luettelo yhdistetään tämän istunnon pöytäkirjaan. Jos vastalauseita ei tule, niin silloin nämä nimitykset katsotaan vahvistetuiksi. Sitten